äänestyskone äänestyskoneet että Kokeilkaa, painakaa jotain nappulaa, äänestys alkaa. Äänestys on siis alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Koneet toimivat ihan hyvin, joten voimme aloittaa. Selvä pyy. Tarkistus 46 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 47 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 47. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 49 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Minä luulen, vastustit toista osaa. Pyydän anteeksi. Tarkistan koneisesti kakkososa. Jotkut ryhmänne jäsenet huitoivat täällä, miten sattuu. Toinen osa. Koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Olette aivan oikeassa. Ensimmäinen osa meni jo. Tarkistus 50. Äänestys Mikä olette erittäin pitkän aamun, Kristian, niin, niin häirikö vain. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Siirrymme sitten tarkistuksen 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan koneisesti Tarkistus 65. Luulen kyllä, että se hyväksyttiin. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy.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 Kompromissi seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 63 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 88 tarkistus. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 91 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan koneellisesti. Tarkistus 95. Äänestys alkaa. Luulen, että se hyväksyttiin. Äänestys päättyy. Hyväksytty nippanappa. 96 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 98 äänestys alkaa. Luulen, että hyväksyttiin. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan koneisesti. 101. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 kolmessa osassa kohta kohdalta Ensimmäinen osa suullisella tarkistuksella höystettynä. Suullinen tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Yks, ykkösosa puolesta vastaan. Se onkin rauennut. Pyydän anteeksi. Kakkososa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan koneisesti kakkososa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 111 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. No tarkistetaan kunnallisesti 111. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 112. Se rauennut, pyydän anteeksi. Ei tarvitse siis tarkistaa. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48. Se onkin rauennut. Budjetti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 Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 145 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan koneisesti 145. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi, tarkistus, kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 155 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan koneellisesti 155. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistan koneellisesti, mikäli haluatte. 157. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Samalla enemmistöllä. 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 on vedetty pois. 164 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. yksi kuusi viisi, kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. yksi kuusi kuusi puolesta, vastaan tyhjää. Tarkistan koneellisesti 166. Äänestys alkaa. Onko kaikki äänestää? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan koneellisesti 169 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 173 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 174 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 174 siis ei kyllä ollut kovinkaan selvä, joten koneäänestys, äänestys päättyy. Hyväksytty. No, ei se oikeastaan hirveästi ollut väliä. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistu 179 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 182 in favor. 182 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 190 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 191 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 194 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistamme tämän koneella 194. Ovatko kaikki antaneet äänestäneet? Äänestys päättyy, hyväksytty. Mutta vähän niukemmin kuin luulin. 195 puolesta. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 199 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 200 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 203 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän 203. Äänestä alkaa. Oletko kaikki antaneet äänensä? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta, puolesta äh, vastaan tyhjää hyväksytty. 205 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 207 puolesta vastaan tyhjää. No tarkistetaan varmuuden vuoksi. 207. Kaikki äänestäneet. Kone kun äh, raksuttaa, äh, otetaan uudestaan tämä, siellä oli joku häiriö, 207 äänestys jatkuu edelleenkin. Äh, tarkistappa sinä koneesi, äänestys päättyy. Päättyy, päättyy. Hyväksytty. 209 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 210 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi ihan tasan kappaleet puolesta, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme tämän muutosehdotuksesta 13. Olet kaikki antaneet äänensä, äänestys päättyy. Hylätty. Joo, no niin, ihan Hyvä, että tarkistimme. 14 sitten puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan. Tyhjä. Tar- tarkistamme muutosehdotuksen 21 kohtalon äänestys alkaa. Kaikki antaneet äänensä. Hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme myöskin 22. Ovatko kaikki antaneet äänensä? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 24 puolesta vastaan. tyhjä, Hyväksytty. Ai oma, no niin. 26 niin. puolesta vastaan. Tyhjä. Tarkistamme 26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Nippa nappa. 29 kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää. Ehkä meni läpi, mutta tarkistamme varmuuden vuoksi ensi saakaan. <clears throat> Päättyy hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numeron 31. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksyt. Selkein numeroin. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten suullinen muutos kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa suullinen muutos taas puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tuo raukeaa kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 38 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Ehkä meni läpi, mutta parempi katsoa kuinka katua. 20, 38 äänestä alkaa. Äänestä päättyy. Hyväksytty. Ja hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjä tar- äh, hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Äh, hylätty, anteeksi. Sitten johdatason kappale ja muuta yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Puolesta vastaan äh, tyhjä hyväksytty. Sitten numero kolme. Sekin hyväksytty. Neljä, neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ei mitään muutosehdotuksia enää. Sitten budjettivalikonnan lausunto kohta yksi puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme budjettivaliokunnan muut, äh, ehdotuksen kohdan yksi. Näissä päättyy. Hylätty. Kohdasta 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten tässä ää, koko mietintöluonnoksesta muutetussa muodossa äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki antaneet äänensä? Yksimielisesti meni läpi. Erinomaisesta, erinomaista työtä. Hyvä, Enrique. Onnea vaan. Tämä saattaa olla ihan historiallinen tulos tämä. Ainoa ei ole. No, mutta harvinainen, harvinainen tapaus kuitenkin näin monta muutosehdotusta, niin aika erikoista, että meni läpi soraäänittä. Sitten katsotaan, jatkuuko hyvä onnemme seuraavassa. Tämä, no mutta mutkikas tuo äskenenkin oli, se, ei siinä mitään. Eli Charles Görens siis äänestämme tästä velkaekstevron parantamisesta. Charles, haluatko sinä sanoa tähän jotain saatesanoja vielä kehitysmaiden velkakestävyydestä ja sen parantamisesta? Ei ole mitään mielen päällä. Hyvä. Lähdetään äänestämään. Kompromissista kaksi lähdetään liikkeelle. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muutos Muutosehdotus 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numeron 46. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy, hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjä, tarkistamme senkin. 47 äänestys tästä alkaa. Ai sinä, ai sinäkö kannatat vai? No äänestys päättyy joka tapauksessa hyväksytty ilman mitään vaikeuksia. 50 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme 50kin. Ää, siitä äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, jälkimmäinen osa puolesta vastaan, vastaan siis tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja muut onkin sitten vedetty pois. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. E, ei, ei kun. Pidäpä se siinä nyt suorassa tanassa, että näin mitä, mitä luen sieltä. Läksyttää puheenjohtaja. 57 äänety. Ei kun. Missä mennään? 59 Ai 57 tarkistetaan. Ja siitä äänestys alkaa nyt. Ja päättyy. Hylätty. Selkin, selkeä numero. 59 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 60 puolesta. Siis ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty sekin. 62 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numeron 64. Näin se alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Se siis sitten on suullinen, mutta 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60, ei, 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No tarkistetaan kuitenkin pyynnöstä. 67 äänestys alkaa. No jos joku jaksaisi nostaa kätensä, niin helpompi laskea. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjiä Tarkistamme numeron 71. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 72 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. Suullinen muutos 7 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme eh, numeron 75 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää. Tämäkin on koneelta tarkistettava, josta alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää. Hyvä, hyväksyt, äh, hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme. 80 äänestys, äänestys alkaa ovat kaikki antaneet äänestä. Äänestys päättyy, hylätty, mikä hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, hyväksytty siis. 83 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme numeron 83, äänestys siitä alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme 86 puol- äänestä alkaa. Äänestys päättyy. Niukasti hyväksytty. Suullinen muutos yksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän ykköskohdan. Se alkaa, päättyy, hyväksytty. 89 muutosesitys puolesta vastaan tyhjiä. Taidettiin hylätä. Äänestys päättyy 89. Äänestys alkaa siis 89 ja nyt päättyy hylätty. Sitten 90 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Voi, voi. Siis tarkistamme tämän 90 nyt. Äänestys alkaa. Olet oikeassa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kuitenkin. 91 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 95 puolesta 95 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissin 4 puolesta vastaan. Kompromissi neljä puolesta vastaan. Tyhjiä. Tarkistamme tämän äänestys alkaa. Kompromissi numero neljä. Äänestys päättyy tästä. Hyväksytty. Muutosehdotus 100 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen muutos kaksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty sekin. 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 109. Ei, 108. 108 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 110 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 111 puolesta halutaan tarkistaa 110. Hyvää juttu, äänessä alkaa. 110 ollaan puolesta, eikö siis äänestys päättyy. Hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 112 Ai raukeaa. 113 puolesta vastaan tyhjää. Ylätty. 114 puolesta. Yksi, yksi, kolme nyt vuorossa. Sataan neljätoista, kun se äsken raukesi. 114 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme 117. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki antaneet äänensä? Tässä päättyy raukesi, hylättiin. 119 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 118. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Siis 118 hyväksytty. 119 kahdessa osassa yksi ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 kol, kolmas, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistamme 122 alkaa. Näistä päättyy. Hylätty. 123, 123 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 125 tyhjää. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistan koneellisesti 125. Koneäänestys. Äänestys alkaa. No, ihan, olitte aivan oikeassa, kun pyysit tarkistusta. Luulen, että olitte puolesta. Pyydän anteeksi. No, ei siinä mitään hylätty, joten 1, 2, ja 6 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 1, 2, 7 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan koneisesti 1, 2, 7. Äänestys alkaa. Onko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tiukaksi meni. 128 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistan koneisesti 128. Kone äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 129 puolesta. 129 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 1.30 on vedetty pois, yhdessä on kappale sitten tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistakoneellisesti tarkistus 5. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta. Se onkin vedetty pois. 8 siis. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta 13 puolesta edelleenkin puol- vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistankoneisesti Tarkistus 20. Luulen, että se hyväksyttiin. Oliko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan koneisesti 21. Äänestys alkaa. Luulen kyllä, että hyväksyttiin. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 22 puolesta vastaan. Tyhjää. tarkistan koneisesti. 22. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 23 puolesta vastaan. Näyttäkää kunnolla, koska muuten en näe. 23 edelleenkin puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 24 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 25 puolesta vastaan. Tarkistan koneisesti 26, koska jotkut ryhmät ovat hieman sekavia. 26 tarkistus, koneäänestys. äänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 27. Ei kun 28 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkista hylätty. Suunnitelma tarkistus 5 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt ollaan jo loppusuoralla viimeisellä sivulla. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40, ei kun tarkistus 1, johdantosan kappaleisiin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestämme koko tekstistä näin muutettuna koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys on meneillään. Lopputekstistä. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. 17.9 äänin. Onnittelut edustajan Görensille. Kiitos paljon tästä. Yeah, okay. So, colleagues, that... Hyvät kollegat, tähän päättyivät äänestykset. Kiitos, että ne saatiin hoidettua. Nyt paikalle tulee Punaisen ristin kansainvälisen komitean puheenjohtaja Keskustelusta tulee erittäin mielenkiintoinen, kun otetaan huomioon, mitä Syyriassa on tapahtunut. Poistukat ihmiset jäädä paikalle? Mikäli ette jää paikalle, niin poistukaa täältä hissun kissun. Kiitos. Okay, colleagues, can we take... No niin, kollegat, voivatko kaikki jälleen kerran istuutua paikoilleen, koska meillä on erittäin tärkeä asia nyt käsittelyssä, kohta 13 nimittäin. Voisivatko ihmiset nyt istuta paikoilleen kohta 13? Humanitaaristen tarpeiden täyttäminen, pitkittyneiden kriisien aiheuttama haaste on tämän keskustelun aiheena. Olen erittäin iloinen, että me voimme käydä keskustelua Peter Maurerin kanssa, joka on kansainvälisen punaisen ristin komitean puheenjohtaja. Hän on Sveitsistä kotoisin. Aiemmin hän toimi Sveitsin ulkoasioiden, ulkoministerin tai ulkoministeriön valtiosihteerinä. Hän on myöskin pysyvänä e- Sveitsin edustajana YKssa New Yorkissa aiemmin. Hermaareni on suuri kunnioitus tuota täällä. Teidän järjestö on erittäin pitkä historia. Se perustettiin 1863. Se on neutraali puolueiden järjestö, jonka pää Toimipaikkana on Geneve. ICRCn mandaatti on peräisin Geneven yleissopimuksesta 1949. Tiedän, että te toimitte maailman kaikkien vaikeimmissa olosuhteissa. Itse tunnette tilanteen hyvin, koska olette juuri vierailleet Syyriassa ja Irakissa, jotka ovat erittäin vaikeita paikkoja. Kansainvälinen punainen risti saa lähinnä rahoitusta vapaaehtoisista lahjoituksista hallituksilta ja myöskin punaisen puolikuun järjestöiltä ja kansallisilta punaisilta risteiltä. Minulla on erittäin pitkä muistiinpano tässä itselläni tässä edessäni, mutta kenties te olette paremmassa asemassa. Te voitte pikemminkin kertoa meille, mitä kansainvälinen punainen risti tekee kuin minä. Te teette työtä erittäin vaikeissa olosuhteissa, varsinkin kun nykyisistä pitkittyneistä konflikteista. Ne tuntuvat olevan nykypäivää tällä hetkellä. Nyt pyytäisin, että kaikki nyt istuisivat paikoille, että voimme kuulla kuulla arvovierastamme. Olkaa hyvä, Chair and, uh, thanks a lot for Kiitos paljon, hyvä puheenjohtaja. Kiitos siitä, että kutsuitte osallistumaan teidän valiokuntanne kokouksen tänä aamuna. Kiitos, kiitos siitä, että saa mahdollisuuden kertoa monista haasteista, joihin olemme törmänneet. Tänä päivänä olen Euroopan parlamentissa ja haluan aivan ensi alkuun kiittää Euroopan parlamenttia ja kiittää teitä kaikkia tuesta, jota te annatte kansainväliselle punaiselle ristille sen kansainväliselle komitealle, kun te tuette meidän työtämme, kun me saamme myös palautetta jäsenvaltiolta, komissiolta, Brysselistä. Euroopan unioni on panostanut paljon. 47 prosenttia kaiken kaikkiaan meidän budjettiimme tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot eko auttavat meitä suunnattomasti rahallisesti. Ja, tää, ja nyt minulla on hyvä olla tilaisuus kiittää teidän runsaasta tuesta ilman sitä me emme voisi toimia niin kuin me tällä hetkellä toimimme, kun me annamme tukea, suojelua ja turvaa ihmisille, jotka tänä päivänä ovat konfliktialueilla ympäri maailmaa. Muutama kommentti toisessa osiossa puheenvuoroani debates... Uh, Jos ymmärsin oikein, niin keskustelut, joita käydään parlamentissa ja eri valiokunnissa käsittelevät sitä, miten te haluatte jäsentää teidän rahavaranne, jotta voisitte jatkossakin auttaa kehitysyhteistyötoimintaa tulevaisuudessa. Ja Mielestäni meidän todellakin täytyy löytää ratkaisu, jotta voimme parhaalla mahdollisella tavalla tukea henkilöitä, jotka ja taata humanitaarinen työ ja kehitysyhteistyö. Mikä olisi paras koordinointitapa, paras lähestymistapa, jotta voisimme vastata kaikkiin haasteisiin? Haasteet, joihin me olemme törmänneet maaperälle ja hyvä puheenjohtaja, tehän jo mainitsitte ne lyhyesti äskettäin. Minä kävin vähän aikaa sitten Lähi-idässä, keski -idässä, Irakissa ja Syyriassa. Minä kerron noin 40 prosenttia meidän toiminnastamme ö, sijoittuvat Afrikkaan. Konflikteja on paljon Sudanissa, Somaliassa, Suurten järvien alueella – ja Chadin alueella, jos me otamme huomioon kaikki kyse, kyseessä olevat maat, voimme todeta, että itse asiassa se on meidän suurin toiminta-alueemme, Sahelin alue myös, er, Kongon demokraattinen tasavalta. Tässä on kyse konflikteista, jotka ovat pitkäkestoisia, Olle, kestäneet jo siis kauan. Väkivalta esiintyy, se tietysti nostaa esille lukuisia kysymyksiä kehityksestä, kehitysyhteistyön avusta. Se nostaa myös esille meidän toimintamme muiden toimijoiden kanssa konfliktialueilla. Seitsemän viimeisen vuoden aikana me olemme voineet todeta, että meidän budjettimme varat ovat nousseet, käyttövarat ovat nousseet keskellä hiidässä. Mm, Tuolloin me emme, seitsemän vuotta sitten emme ole kovin vahvasti läsnä tuolla alueella. Budjetti on kaksinkertaistunut viimeisten vuosien aikana. Kansainvälinen komitea on kaksinkertaistanut viimeisten vuosien aikana budjettinsa neljä viidestä suurimmista operaatioista, missä joituu Lähi-Itään, Keski-Itään suurin. Niistä luonnollisesti on Syyriassa. <clears throat> Sitten tulee Etelä-Sudan, Jemen, Irak, Afganistan tässä nämä suurimmat toimintakohteet, näyttämöt, joilla me toimimme. Haasteet sitten paikan päällä. Mitä ne ovat? Miten ne ilmenevät? Kaksi keskeistä suurta huolenaihetta. Vaikeat nämä neuvottelut, joita käydään siitä, että voidaan taata pääsy ja turvallisu, turvallinen pääsy meidän työntekijöidemme, työntekijöillemme väestön piiriin. Joka päivä minä törmään näihin pahoihin ongelmiin. Tarkoittaa sitä, miten tai mihin asti me voimme mennä liikkua, jotta emme vaaranna meidän, meidän yhteistyökumppaneittemme toimintaa paikan päällä me, me toki pyrimme menemään niin pitkälle kuin on mahdollista ja tarpeellista aina, kun se on mahdollista. Me neuvottelemme myös henkilöille pääsy terveyspalveluihin, kiireellisiin terveyspalveluihin. Tätä me teemme suurimmalla, suurimmassa osassa konfliktialueista Lähi-idässä, Keski-idässä.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 me pyrimme jakamaan työtämme Syyriassa, Irakissa. Ei ole olemassa vain yhtä ainoata konfliktia. Se on pirstaloitunut kymmeniin satoihin toimijoihin paikan päällä. Me pyrimme käymään vuoropuhelua kaikkien näiden toimijoiden kanssa, jotta voimme taata kaikkien turvallisuuden ja päästä konsensukseen työssämme. Jos te käytte Itä-Gutassa tai Pohjois-Syyriassa tai jos te menette joillekin alueille Afganistanissa, niin voitte hyvin todeta, että siellä on paljon toimijoita paikan päällä, joiden kanssa on neuvoteltava, neuvoteltava jotta päästään konsensukseen, mikä tapa, takaisi meidän humanitaarisen työn turvallisuus, turvallinen pääsy, neuvottelut, ne ovat meidän keskeiset toiminta-alueemme. Toinen suuri haaste, johon törmäämme jatkuvasti, on seuraava. Ja se on kiinteästi sidoksissa toise, toiseen aiheeseen, kun puhuin toimijoista humanitaarisella saralla. Monet ovat sitä mieltä, että humanitaarinen apu on sen kaltaista, jonka avulla voidaan <clears throat> lievittää konfliktien väkivaltaisia seuraamuksia. Mutta kansainvälisen punaisen ristin komitea oma mandaatin, jonka tarkoituksena on myös suojella tarkoittaa, että käymme vuoropuhelua kaikkien eri osapuolten kanssa – Totta kai haluamme heikentää väkivallan seuraamuksia ja vaikutuksia, mutta haluamme mennä vielä pidemmälle, koska pitää noudattaa myös kansainvälistä oikeutta. Eri kysymykset nousevat tuolloin esille, jotka ovat hyvin aktuelleja tänä päivänä. Me pyrimme olemaan yhteydessä kaikkien osapuolten kanssa, jotta voidaan noudattaa varovaisuusperiaatetta, suhteellisuusperiaatetta, erottamisperiaatetta siviilien ja sotilashenkilöiden välillä. Meidän pitää toimia siten, että kansainvälinen oikeus on taattu meidän toiminnassamme. Meidän pitää myös kohdella asianmukaisesti vankeja. Meidän pitää toimia siten, että perheet tietävät, missä ovat muut perheenjäsenet, jotka ovat kadonneet, on erittäin arkaluontoinen kysymys perheiden yhdistämisestä konfliktialueilla. Minä halusin kertoa näistä kaikista, koska usein ja paljon puhutaan veden lähittämisestä, elintarvikeiden lähittämisestä, terveyspalveluiden lähettämisestä. Onko näiden, näiden tuotteiden, palvelujen toimittaminen taattua perille turvallisesti. Mutta kansainvälisenä järjestönä me emme voi, äh, emme voi poistaa vahinko, vahinkoja, mitä konfliktit ovat aiheuttaneet, jos me emme samanaikaisesti myös noudata humanitaarisen, kansainvälisen humanitaarisen oikeuden periaatteita. Äh, haluaisin puhua myös yhteistoiminnasta, kun taataan pääsy ja halutaan taata myös henkilöiden suojelu. Silloin on kyse myös terveyspalveluista ja miten ihmisillä on pääsy terveyspalveluihin. Syyriassa, ei, <clears throat> Afganistanissa, Jemenissä ja myös muilla konfliktialueilla olemme todenneet, että jos kieltäydytään toimittamasta terveyspalveluun liittyviä artikkeleita. Se on suurin, ehkä yksi suurimmista ongelmista tänä päivänä Syyriassa, Irakissa ja aivan erityisesti Jemenissä tällä haavaa. Me neuvottelemme, jotta voitaisiin tarjota joitakin, joitakin terveyspalveluita. Mutta valitettavasti, jos me emme pysty toimimaan meidän toimintamme puute on pitkävaikutteinen. On kyse usein kirurgisista toimenpiteistä konfliktialueista alueilla, mutta sitä ei voi tulkita vain, että autetaan mahdollisesti myös vihollisia vastustajia. Me olemme törmänneet siihen ongelmaan, että taistelijat eri leireissä estävät usein meitä toimittamasta lääketieteellistä kirurgista apua perille. Olemme myös joutuneet toteamaan, että vihamielisyyden vallitessa ambulanssit, koulut, sairaalat ovat erittäin usein sotilaallisten toimenpiteiden kohteina. Me olemme myös todenneet, että näiden konfliktien vaikutus koskettaa yhä enemmän ja enemmän tietysti siviilihenkilöitä, mutta se vaikeuttaa myös äh, avun toimittamista. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Jos te nyt olette seuranneet, mitä Syyriassa ja Jemenissä on tapahtunut viime aikoina, te toteatte, että Jemenissä on enää jäljellä yksi kolmasosa lääketieteellisestä infrastruktuurista toiminnassa. Syyriassa noin 50 prosenttia terveyspalveluista pystyy toimimaan. Se tarkoittaa sitä, että 50 prosenttia sairaaloista ja klinikoista on tuhottu tai ne eivät pysty enää toimimaan tällä hetkellä. 50 prosenttia lääkäreistä ovat lähteneet maasta tai heidät on tapettu tai he eivät voi enää tehdä työtä asianmukaisissa olosuhteissa. Ja tämä kaikki hetkellä, jolloin painostustoimenpiteet ovat vahvoja nimenomaan terveyspalveluja kohtaan, kokevat suunnatonta painostusta, koska siviiliväestö kärsii suunnattomasti sodasta ja konfliktista. Minä halusin vain korostaa tätä toimintalohkoa, jotta te miellätte ja tajuatte sen merkityksen. Tänä päivänä konfliktit ovat pitkäkestoisia. Näin on useimmiten asianlaita keskimäärin voidaan sanoa, että yksi konflikti kestää 30 vuotta. Kansainvälinen komitea ainakin konfliktialueilla on todennut tämän, siellä missä me olemme läsnä. Me haluamme antaa kiireellistä apua, mutta me olemme usein todenneet, että tämä kiireellinen apu on kestänyt jo 30 vuotta joissakin, joillakin suurimmilla alueilla, missä me toimimme. Ja luvut vain nousevat. Meillä on konflikteja, jotka kestävät yhä pidempään ja pidempään. Konfliktit ovat myös paljon monimutkaisempia. Niitä Niille ovat ominaisia väkivalta ja kaupunkisota. Kaupunkisota tarkoittaa sitä, että infrastruktuurit ovat haavoittuvaisempia ja kun sota kohdistuu kaupunkiin, niin ihmisuhrien määrä saattaa nousta paljon suuremmaksi. Miksi meillä on esimerkiksi kolera Jemenissä, koska sota on tuhonnut vedenjakelupisteet keskeisissä kaupungeissa, joissa väestö on keskittynyt. Eli sairaaloita on myös tuhottu, kun tuhotaan esimerkiksi sairaaloita tai vesihuoltojärjestelmä. Tarkoittaa sitä, että yhden miljoonan asukkaan kaupungissa ihmiset eivät enää saa juomavettä, ei ole mitään infrastruktuuria perusterveyspalveluille. Jos tätä järjestelmää halutaan korjata, jos se halutaan palauttaa entiselle, niin silloin tuskin 80 prosenttia siitä saadaan korjattua ensimmäisen hyökkäyksen jälkeen. Mutta jos on rakennettu jotakin ensimmäisen hyökkäyksen jälkeen, niin pystytään korjaamaan vain 50 prosenttia perusrakenteista. Eli järjestelmä jatkuvasti heikkenee huononeen vesihuoltojärjestelmässä, terveydenhuollossa, kaupunkiympäristössä humanitaarisen oikeuden noudattaminen on paljon vaikeampaa kaupunkialueilla sotaa käymistä, käyvien toimijoiden kesken, jotka eivät noudata yhtään mitään periaatteita, joita me haluamme kuitenkin noudattaa paikan päällä. Jos sitten siirrymme Afrikan mantereelle ja siellä oleviin konflikteihin, niin Si- olemme voineet todeta, että on konfliktit liittyvät köyhyyteen, rikolliseen väkivaltaisuuteen, yh- rikoll- yhteisölliseen väkivaltaan. Eli siellä on väkivaltaa, joka on todella heikentänyt suunnattomasti humanitaarisen avun toteutamista paikan päällä. Tämän työn toteuttaminen on Tämä humanitaarisen työn toteuttaminen on tullut yhä vaikeammaksi. Nyt haluaisin puhua teille poliittisista seuraamusvaikutuksista kolme neljä kommenttia, jotka mm, mielestäni pitäisi, olla, pitäisi kiinnostaa teitä, ainakin kiinnostaa, jollei sitten myös huolestuttaa. MEPit, poliittiset edustajat puhuvat meille usein meidän työtavastamme, miten me toimimme eri toimijoiden kanssa ja mikä on yhteisvaikutus kehityksellä, pitkä, pitkäkestoisella kehitysyhteistyöllä ja kiireellisellä humanitaarisella avulla, jota pyritään antamaan. Yritän antaa vastauksen kaikkiin näihin mainittuihin kysymyksiin. Jos nyt otamme 20 suurta toimintaa, jotka ovat käynnissä tällä hetkellä maailmassa – te voitte todeta, että on kyse erittäin väkivaltaisista, pitkäkestoisista konflikteista. Puolueeton työ on ehdottoman keskeistä, kun ajattelemme, kuinka paljon on toimijoita konflikteissa paikan päällä. Mutta näissä yhteydenotoissa me emme pysty enää tekemään kiireellistä työtä, koska suurin osa toimijoista on paikan päällä jo noin 30 vuotta. Eli tässä on nyt uuden tyyppiset tarpeet nousseet esille. Tarpeet eivät enää ole lyhytkestoisia, vaan systeemisiä pitkäkestoisia tarpeita. Ja tämä on nimenomaan ongelma, joka pitää tajuta, koska hallitukset, parlamentit määrittelevät toimenpiteet, mutta kontekstitilanne on kehittynyt 30 vuoden aikana. Ehkä tuolloin oli ajatuksena käynnistää kehitysyhteistyötä, poistaa köyhyyttä, koska se oli keskeisin ongelma, ja kehitysyhteistyö pitkäkestoisena oli ratkaisu kiireellisiin lyhyen aikavälin ongelmiin, mutta tänä päivänä nämä ovat sekoittuneet. Meillä on väkivaltaa, joka on vaikuttanut pitkän aikaa, pitkä, pitkäkestoisesti yhteiskuntiin, koska samanaikaisesti on myös kiireellisen avun tarpeita. Meidän pitää ajatella myös metodologiaa, neutraliteettia, puolueettomuutta. Meidän pitää aina kunnioittaa puolueettomuutta. Rahoitus, rahoituksessa yksi ongelma on seuraava. Miten parlamenttina te ehkä te voisitte tai jokin muu parlamentti voisi sopeutua tähän uuteen tilanteeseen ja organisoida perusrakenteet siten, että toimijat humanitaarisella saralla ja kehitysyhteistyössä voivat ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin, jotka vastaavat tarpeita. Paras optio olisi siis se, että on riittävästi varoja budjettikohdissa humanitaariset kysymykset, jotta me voisimme tehdä teille selkoa siitä, miten me vastaamme neutraalisti puolueettomasti kysymyksi. Mielestäni se on aina paras optio. Jos tämä, tätä optiota ei käytetä, niin silloin me kannustamme varantojen luomista, joita te ja muut tahot voitte antaa käytettäväksi humanitaarisessa avussa, jolloin tilanne on hyvin hauras ja voidaan annata todella humanitaarinen vastaus, jota meidän pitää tarjota vuosi vuoden jälkeen. Meidän pitää olla myös joustavia budjettikohtien käytön suhteen humanitaarisessa avussa ja kehitysyhteistyössä. Joissakin tapauksissa olosuhteet vetoavat kehitysyhteistyörahastoihin joissakin arkaluontoisissa kysymyksissä, varsinkin silloin, kun kiireellisyysvastaukset eivät ole vain esimerkiksi veden tarjoaminen, vaan perusrakenteiden korjaaminen. Meidän kiireellisyysvastaukset eivät ole sitä, että annamme vain elintarvikkeita ihmisille, jotka ovat joutuneet jättämään kotiseutunsa. Me haluamme auttaa maanviljelijöitä elvyttämään omaa elinkeinoaan esimerkiksi Eli käynnistää uudestaan maanviljely, vaikka konflikti samalla alueella jatkuisi. Meidän pitää siis olla innovoivia, luovia, käyttää mielikuvitustamme ja tajuta, mitkä ovat humanitaariset ja kehitysyhteistyöhaasteet. Meidän pitää myös samanaikaisesti olla joustavia, meidän pitää myös, meidän pitää myös tehdä selkoa siitä, miten voidaan sopeutua niihin tarpeisiin, jotka kehittyvät. Minä olen hyvin avoin teidän kanssanne. Tilanne muuttuu. Tämä huolestuttaa minua humanitaarisen avun antajana. Kymmenen vuotta sitten, jos olisi kysytty joltakin humanitaarisen avun toimijalta, mitä se on. Hän olisi vastannut, on kyse vedestä, elintarvikkeista, suojasta, terveyspalveluista. Tänä päivänä kun pyydetään ihmisiltä, tai kysytään ihmisiltä, mitä he odottavat humanitaariselta avulta, se on koulujen rakentaminen, pk-yritysten luominen ja apua näille pk-yrityksille. Eli perusrakenteita halutaan korjata, jos äsken jo puhuin. On, tämä on psykososiaalista apua väestölle, joka on hyvin traumatisoitunutta. Nämä ovat vastauksia, jotka kymmenen vuotta sitten eivät mitenkään kuuluneet tähän humanitaarisen avun korpukseen. Nämä ovat niitä odotuksia, tarpeita, joihin törmäämme tänä päivänä humanitaarisessa avussa. Minä haluan vain kannustaa teitä, meitä, jotta olisimme, käyttäisimme mielikustamme mielikuvitustamme siitä, miten rahoja käytetään. Ja totta kai meidän pitää taata avoimuus. Meidän pitää olla tilanteen tasalla, jotta voimme vastata tarpeiden ja tilanteen kehittymiseen nimenomaan, kun on kyse pitkäkestoisista vaikutuksista, systeemisistä konflikteissa, joihin törmäämme. Tiedän, että on toinen poliittinen aihe, joka kiinnostaa teitä suuresti. Miten toimia siten, että humanitaariset ja kehitysyhteistyön rahastot toimivat siten, että niillä olisi myönteinen vaikutus esimerkiksi maahanmuuttoliikkeeseen Eli siis voisimme ennakoida sitä. Tämä on todella aktuelli kysymys tänä, tänä päivänä EU:ssa ja miksei myös muuallakin. Tässä suhteessa voisin sanoa teille, että minä puolan avointa, mutta myös kriittistä vuoropuhelua kun monet poliittiset päättäjät ovat painostuksen alaisina ehkä ja myös EU-ssa näin on myös humanitaarinen toiminta jotta voimme sanoa, mitkä ratkaisut voisivat vaikuttaa, käytetäänkö humanitaarisia varoja, kehitystyörahoja hyvin. Meidän pitää olla avoimia. Tänä päivänä voin sanoa seuraavaa. Minä olen nähnyt, mitä paikan päällä tapahtuu Syyriassa, Irakissa, Afganistanissa ja voin sanoa, että me olemme erittäin varovaisia tällä hetkellä. Epäroimme lähteä suosittelemaan paluuta Ma- perälle. Siis, eli ihmisten pitää itse päättää, haluavatko ei vai kyllä äh, lähteä varmasti paikan päälle, mutta emme voi pakottaa ketään palaamaan mm, tilanne on hyvin vaihtelevainen ja muuttuva. Syyriassa, Irakissa, Afganistanissa tilanne on aivan ennenaikaista. Syyriassa kiireellisyys on tärkeintä ja me emme tiedä yhtään, mitä tulee käymään, mitä tulee tapahtumaan, missä tulee olemaan seuraava konflikti. Tilanne on hyvin muuttuvainen. Kyllä, tilanne on joltakin kohdin parantunut Mosulissa, jos me ajattelemme viittä miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet siirtymään maan sisällä. He ovat voineet palata kotiseuduille, mutta tarkoittaa sitä, että 2,5 on vielä muualla, eli eivät ole kaikki 5 miljoonaa voineet palata, koska perusrakenteet, asuntotilanne on huono, no, asunnot on tuhottu, perusrakenteet, perusrakenteet edellyttävät sitä, että maata lähdetään jälleen rakentamaan. Eli kaikki tämä puuttuu vielä. On vähän ennenaikaista lähettää ihmisiä muille alueille liian aikaisin. On myös sunni- ja shia-yhteisöjä, kurdit, jännitteitä löytyy näiden yhteisöiden yhteisöjen välillä, väkivallan räjähtäminen on hyvin todennäköistä, mutta me tarvitsemme avointa ja hyvin pitkälle vietyä keskustelua. Kaikki alueet eivät toki ole yhtä vaarallisia ja joissakin tapauksissa voimme kannustaa vapaaehtoisesti ihmisiä palaamaan joillekin alueille. So that today... Kolmas seikka, johon halusin kiinnittää huomiota tässä yhteydessä, <clears throat> koskee avun paikallistamista. Punaisen ristin ja punaisen puolen perheen jäsenenä haluan korostaa vielä kerran sitä, miten paljon me arvostamme kansallisvaltioiden panoksia näillä selkkausalueilla, joissa mekin olemme Eh, toimimme Syyrian punainen puolikuu tässä eh, yhtenä avaintoimijana. Sen, lisäksi haluaisin tehdä selväksi vielä sen, että, että yksi eh, tämän päivän suurista haasteista, mitä tulee avun paikallistamiseen, on se, että, että nämä paikalliset tahot ovat, ovat nimenomaan juuri jonkinlaisessa kiistas asemassa näissä asianomaisissa maissa. Maat on vielä keskellä selkkausta ja siellä oma henkilökunta ja kansallinen eh, henkilöstö ovat kiinteämmin osana tätä selkkausta kuin tämä henkilöstön kansainvälinen osa. Ja siinä, eh, siinä on kaikki edellytykset toiminnan epäonnistumiselle jo siinä. Eli näin tarvitsemme paljon eh, tiivimpää yhteistyötä ja vuorovaikutusta kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden välillä. Tänä päivänä ICRC on paras toimija tässä ja Syyrian punainen puolikuu on paras opas paikallisiin selkkauksiin ja, ja, ja, ja konfliktipesäkkeisiin mutta no kuitenkin tietenkin he, he ovat osa tätä yhteiskuntaa ja silloin heidän roolinsa tietenkin siellä on paljon haastavampi. Niinpä ei ole ihme, että juuri sikäläisiä punaisen puolikuun työntekijöitä on, on haavoittunut ja saanut surmansakin paljon enemmän kuin kansainvälisiä. Ja <clears throat> tämä on tietenkin teidän keskustelussanne hyvä ottaa muistu, huomioon, että tämä kansallinen komponentti on aivan elintärkeä ja olennainen näissä selkkaustilanteissa. Kansalliset toimijat voivat siellä avata ovia, jotka muuten eivät aukeaisi, löytää reittejä, jotka muuten jäisivät pimentoon tähän eh, ensi vasteen vaiheessa varmaankin. Et kun tässä on niin kuin sanottu näinkin monta toimijaa kuin on, meidän pitää miettiä, millä tavalla me voisimme monipuolistaa rahoitusta, vastettamme, vastaustamme ja reaktiotamme, ja millä tavalla myöskin kansainvälisesti voisimme toimia monitahoisemmin. Kollektiivisesti olemme kytköksissä täällä alan toimijoihin, edunsaajiin. Ja näin tietenkin näitä erilaisia lähestymistapojakin on sitten eh, eh, useita. Ja niitä, nämä, tämä lähestymistapa on sitten kansallisissa apujärjestöissä otettava huomioon, kuten me pyrimme tekemään. Meidän pitää sorvata uuteen uskoon meidän eh, institutionaalinen toimintamme, myöskin ajattelutapamme kaipaa tämän samalla muutosta. Jos ajatellaan juuri tätä kyberavaruutta käyttäisimme hyväksi eh, niin, että eh, kykenisimme eh, tavallaan varmistamaan haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tiedon ja tietoturvan ja suojan ja myöskin kaikki humanitaarisen avun paremmin, parempaan kohdentamiseen ja monella, monella muulla <clears throat> saralla siitä on paljon apua. Nyt olen kyllä puhunut aivan liian pitkään, mutta haluaisin muodostaa, antaa teille äh, kattavan kokonaiskuvan tämän päivän tilanteesta. Kiitoksia. No, I think it's important. We don't... Uskon, että on erittäin tärkeä puheenvuoro. Ei meillä joka päivä ole täällä Punaisen ristin kansainvälisen komitean puheenjohtaja paikalla. Kiitoksia siitä, että piditte tämän alustuksen. Kaikki seikat, jotka mainitsitte, nämä kolme tärkeää seikkaa plus sitten digitalisointuminen. Me teemme työtä näin kaikkiin suhteen. Tänä päivänä päätimme laatia mietinnön digitalisoitumisesta ja kehitysavusta. Kansanpuolen ryhmä tulee sitten päättämään, kenestä tulee tämän mietinnön esittelijä. Muutkin seikat, kuten rahoitus ja rahoituksen järjestäminen, Tämänkin suhteen EU on ryhtymässä uudelleen tarkasteluun 2030 agendaa, kun tarkastellaan voidaan sitä uudelleen ja myöskin vuodesta 2030 eteenpäin pohditaan, miten tehdään. Monet keskustelevat siitä, miltä rahoituksen pitäisi näyttää, miten se hoidetaan. Me tulemme työstämään näitä samaisia asioita, jotka te mainitsitte. Ilomielin voitte vaikuttaa tähän keskusteluun meidän puolellemme. Nyt puheenvuoroja kollegoiden suunnalta. Charles Görens ensimmäisenä. Ole hyvä, Charles. Kiitos. Minä puolestani haluaisin kiittää suuresti herra Meuraria, kansainvälisen punaisen ristin KV-komitean puheenjohtajaa. Me tiedämme, missä määrin te olette todella sitoutuneet humanitaariseen toimintaan ja eikä koskaan voi riittävästi ylistää sitä, mitä te olette tehneet. Mutta minulla on muutama kysymys. Ensimmäinen niistä liittyy äh, organisaation Genevestä käsin. Tehän olette siis kansainvälisen punaisen ristin komitean puheenjohtaja, mutta sen, sen rinnalla on kansainvälinen, <clears throat> kansainvälinen punaisen ristin federaatio tai liitto. Voisitteko te kertoa meille, missä tapauksessa on, missä kumpikin näistä kahdesta organisaatiosta toimii, miten tehtävät on jaettu. Se olisi aika mielenkiintoista saada vähän selkoa työn jakautumisesta. Toinen kysymys liittyy Asmossa kirjaan Responsibility to Protect. Yksi teidän edeltäjistänne oli yksi tämän tekstin laatioista, tämän asiakirjan laatioista, jossa sanotaan, että kuinka on velvoite suojata ja toimittaa apua. Tämä menee ehkä vielä, vielä pidemmälle se, mikä on teidän järjestönne ihan puhtaasti neutraalin ö, puolueettoman mandaatin yli. Oletteko te todella sitoutuneet kokonaisvaltaisesti tämän asiakirjan suosituksiin vai oliko herra Samuka tehnyt ihan henkilökohtaisia suosituksia, koska tuolloin hän ei enää ollut tämän kansallisen punaisen ristin kansallisen komitean puheenjohtaja. Cecil. Seuraavaksi siis Cecil Kienge, olkaa hyvä. Grazie. E, ringrazio. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää herra Maureria hänen puheenvuorostaan täällä tänään. Haluaisin äh, puhua kolmesta seikasta. Ensinnäkin te mainitsitte rahoitusavun monipuolistamisen. Uudet rahoituslähteet. Uskon, että tänä päivänä on erittäin tärkeää yhdistää erilaisia rahoitusvälineitä toisiinsa mukaan luettuna kehitysapua, koska hyvin monet konfliktit ovat sellaisia, että kehitysapu pitäisi rajallisesti rajoitettua, mutta ennen muuta täytyisi arvioida niitä välineitä, joita käytetään ruohonjuuritasolla, kuinka ne voivat katalysoida eristystä niin, että häiriönsietokyky, konfliktinsietokyky kestää niitä ihmisiä, jotka olla tekevät työtä siellä, voivat tehdä muutakin kuin antaa kehitysapua, koska sitten kun kehitysapu loppuu, sitten ihmiset ovat edelleenkin riippuvaisia ulkopuolisista auttajista, ja heidän on vaikeasti jatkaa elämäänsä ilman apua. Voitaisiin jollakin tavalla yhdistää rastet välineet, jotta juuri maan omaa kapasiteettia parannettaisiin ja paikallisyhteisöllä antaisiin takaisin autonomia ja mahdollisuus jatkaa omillaan. Keitä ovat ne ihmiset, jotka ovat mukana avun antamisessa tai johtotehtävissä? Tiedetään, että humanitaarisia järjestöjä on mukaan, mutta useinkin paikallaan on myöskin, tai mukana on myöskin paikallisia toimijoita. Nyt puhun vain kahdesta tapauksesta. Voisi mainita kyllä muitakin. Yksi niistä liittyy demokraattiseen Kongon tasavaltaan. Siellä tällä hetkellä on meneillään turvallisuuspoliittinen ja humanitaarinen kriisi, erittäin syvällinen kriisi. Nyt hallituksen toimijat, hallituksen toimijat jollakin tavalla suhteen, eivät pidä tätä asiaa hallussaan. Hallitus on menettänyt ohjansa, eikä puutu asioihin. Ihmisiä raiskataan ja kuorellaan kaltoin. Ja ihmiset, jotka ovat vastuussa näistä teosta, ovat hallituksen alaisia toimijoita, ja tämä tilanne vain jatkuu. Mitä YK-henkilöstön tulee, joka on saanut surmansa esimerkiksi Kasaissa, sielläkin oli taustalla hallituksen toimijoita. Ja kun apu menee roinroitasolle perille, niin sitten ne ihmiset, jotka ovat vastuussa ihmisten sortamisesta ja tappamisesta, saavat tämän avustusrahan käsinsä. Mitä mieltä olette tästä? Entä sitten Somalia? Sillä tilanne on suorastaan katastrofaalinen. Viikko sitten palasin Malista. Siellä näin omin silmin, kuinka dramaattinen tilanne siellä valitsee. Mikäli nyt, mikäli nyt ei kuuden kuukauden siellä tehdä mitään, meillä on käsissämme jälleen kerran uusi kriisi. Se on jo syntymässä. Minusma on yksi voimista siellä, joka on joutunut suurimpien loukkausten kohteeksi. Se on joutunut useampien hyökkäyksen kohteeksi kuin mikään muu toimija. Kongon demokratian tasavalta ja Mali ovat ruutitynnyreitä. Joskus ette tiedä, kenen kanssa neuvotella, kenen kanssa toimia. Miten suhtaudutte tähän? Entä sitten henkilökunnan suojelu? Olemme havainneet, kuinka ihmiset, jotka menivät antamaan apua esimerkiksi Afganistanissa, ovat saaneet surmansa. Muutama viikko sitten tapahtui jälleen kerran tällainen tapaus. Uskoakseni henkilökunnan avunantajien suojelu on erittäin puutteellista. Mikäli teillä on tällainen mielikuva, niin voitteko kertoa meille, mitä asioita tehdään tilanteen korjaamiseksi, koska ihmiset menevät konfliktialueille tekemään työtä ja Kasaissa on kuullut lukuisia ihmisiä, koska heidät lähetettiin alueelle, joka oli erittäin riskaapeli alue. Heillä ei ollut minkäänlaista suojelua. Yksi näistä oli nuori ruotsalaisnainen ja toinen, joka sai surmansa, oli amerikkalaismies. Haluaisin tietää, mitä mieltä olette niiden ihmisten suojelusta, jotka menevät konfliktialueelle tekemään työtä, antamaan apua ihmisille alueille, joissa on jatkuvasti turvallisuusongelmia? Kiitoksia. Haluatko joku muu vielä puheenvuoron tähän väliin? Enrique Guerrero haluaa myös puheenvuoron. Tähän hän joutuu valitettavasti lähtemään, koska hän on koko 12. Hän ei valitettavasti päässyt jäämään paikalle. Hän halusi tukea sitä, mitä te sanoitte psykososiaalisesta puolesta, että täytyy täyttää ihmisten muutkin kuin välttämät tarpeet. Ihmiset tarvitsevat myöskin psykologista tukea, kun he ovat konfliktialueella eläneet, eikä pelkästään lääkinnällistä apua. Itse näin paikan päällä kuin tohtori Mukwegin sairasvierallemme Panserissa Sesi Kingin kanssa muutama vuosi sitten. Sillä näin, mitä ongelmia humanitaarisen apuun liittyy, mitä rajallista avunanto on. Hänelle annettiin rahaa, jotta hän voisi auttaa väkivallan uhreiksi joutuneita naisia, mutta kuitenkin alueen äärimmäisen köyhä. Mikäli nainen tulee hakemaan apua siksi, että hänellä on ongelmia synnytyksen kanssa, Kyse ei ole pelkästään väkivallasta, vaan myöskin siitä, että naiset ovat erittäin köyhiä. Hän joutuu joskus erottelemaan naisia sen mukaan, ketä hän voi auttaa, ketä ei. Joskus rajanveto on erittäin sattumanvaraista sen osalta, missä tuen antaminen tai apu loppuu ja ketkä jäät ilman. Ja kun tarkastaa EU-rahoitusta ja sen tulevaisuutta, mistä olisi hyötyä, olisi se, että puhuttaisiin toisin kuin se, että puhutaan näistä jatkumoista kehitysavun ja kehittämisen välillä, tarjotuksen välillä, ja sanotaan, että halutaan tehdä näin ja näin, niin usein törmätään siihen, että varat eivät riitä. Uskon, että ihmiset ovat nyt nopeammin ymmärtämässä todellisuuden, mitä rajoituksia avunannossa tai mitä tarkoittaa se, että rahoitusta rajoitetaan. Kävimme hiljattain paikan päällä erässä avustuskohteessa, jossa EU maksaa sotilaiden kouluttamisen niin, että sotilaat pitää yllä yleistä järjestystä ja pitää riehovat jengit siellä kurissa. Mutta EU ei ole pystynyt saamaan riittävästi, antamaan riittävästi rahoitusta. Koulutusta annettiin, mutta raha ei tänään uniformoin. Ongelmaa jos voitte kuvata jo ongelmaa jotenkin yksinkertaisella tavalla ja kertoa, mitä ongelmia itse näette ruohonjuuritasolla paikan päällä, niin me saisimme paremmin selkoa olemassa olevista ongelmista. Nyt annan teille vielä puheenvuorot, voitte vastata, mutta sitä ennen ekopääosaston edustaja komissiosta taitaa olla paikalla. Ehkä te voitte kertoa, kun te aloitte, koska en löydä nimeä nimistään. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. My name is Patrice Lenormand. I'm the Deputy Head of Unit of Eco Strategic Unit. I don't want to, speak for long. Kiitos paljon puheenjohtaja. En puhu pitkään kuulun. Olen varapää äh, esimies strategisessa yksikössä. Meillä, me pääsemme myös yhteistyökumppaneiden avulla pääsemme paikoihin, niin me muuten pääsisi Afganistanissa ja lähi Olemme erittäin iloisia tästä kumppanuussuhteesta. Ja te puhuitte humanitaarisesta avusta, suojelusta, joka on meille ensiarvoisen tärkeä asia. Tätä täytyy vahvistaa, mitä me nyt jo teemme, jotta voimme parantaa tilannetta joillakin aloilla. Haluan vielä kiittää ICRCtä. Viime vuonna viisi humanitaarisen avun työntekijää joutuivat kidnattu, kidnappatuiksi, mutta kuten sanottu, nämä ovat pääasiassa ICR-jäsenet, jotka jo tekevät vaikeita työtä paikan päällä. One more point. Kiitoksia. haluatko sinä vielä sanoa muutama sana? Minä ehkä voisin lisätä yhden asian kysymyksen, jonka esitin. Tiedän missä määrin punainen risti pitää kiinni puolueettomuudestaan. Sen takia minä kysynkin, sen takia minä kysy teiltä, mitä te ajattelette Yhdysvaltain presidentistä. Mutta on olemassa tämä Global, Global Black Rule, Kysynkin teiltä, missä määrin se teitä häiritsee paikan päällä? Miten te pystytte elämään tämän kanssa kontekstissa, joka on koko ajan tulossa vaikeammaksi niiden toimista, jotka äh, eivät yhtään ajattele monenkeskisyyttä? Mehän tiedämme, missä määrin toiset humanitaarisen avun toimijat äh, ovat äh, joutuneet vähentämään työtään konfliktialueilla. Heitä häiritään siellä. Meille tämä on täysin kestämätön tilanne. EU ja komissio myös ovat pyrkineet parantamaan tilannetta, löytää ratkaisuja, vastauksia ja myös toimia siten, että heidän näiden työntekijöiden, toimijoiden työtä ei enää vaikeutettaisi. Yeah, please. Hyvä. Ähm, kiitoksia. Voisin puheenjohtajan kysymyksestä lähteä liikkeelle ja sitten palata näihin muihin Eli emme suosittaa sitä, että tässä lähdetään teoreettisesti ja byrokraattisesti lä- lähestymään tätä ongelmaa, vaan että, e, on parempi katsoa, mitä siellä kentällä tapahtuu. On tärkeää, että ollaan lähellä näitä tapahtumia. Siellä tiedetään, mitkä tarpeet ovat ja millä tavalla tilanne on kehittymästä. Valitettavasti tällä tätä nykyä erilaista byrokratiaa ja muita, muita luotto, luototukseen liittyviä asioita pidetään esillä, kun tärkeämpää tärkeämpää olisi suhtautua ihmisiin ihmisinä ja kunnioittaa heidän ihmisarvoaan. Ja heillä on tiettyjä, tiettyjä tarpeita, ja, e, jotta he saisivat sitten elämän syrjästä kiinni uudestaan vanha kulunut iskulause, ihmiset ensin, people first, putting people first. Siinä on kyllä vinhaperä. Yksi äh, pahimmi, suurimmista haasteista tällä haavaa on se, miten me äh, ymmärrämme, oppimme ymmärtämään ihmistä äh, jonain toimina, toimijana, joka kykenee määrittelemään omat tarpeensa ja ja sillä tavalla sitten rakentamaan tämän meidän reaktiomme, eikä toisinpäin. On, on tietysti tällaisia rauhantarpeita, humanitaarisia tarpeita ja sitten on muita. Ja sillä tavalla tietysti sitten päädytään näille, näihin tiliotteisiin ja muihin. Siinä ihminen tahtoo unohtua, mutta se hän on siinä kuitenkin kaikkein tärkein. Koska äh, tässä kiteytyy tämä ydin, ydintoimintamme, missä pyritään lähestymään ihmisiä siellä konfliktin keskellä, hädässä olevia ihmisiä. Siksi en tätä Nexus-jatkumakeskustelua oikeastaan haluaisi käydäkään, koska se on, siinä ollaan väärille jäljille. Ihmisen oltava keskiössä. Aina yllätyn, kun käyn tuolla matkoilla, että kohteesta toiseen painopisteet, tarpeet muuttuvat ja vaihtelevat. Jos kuuntelisimme ihmisiä, niin nämä meidän avustusohjelmammekin näyttäisivät erilaisilta. Minulle on aivan onge- olennaista, että tätä humanitaarista työtä tehdään alhaalta ylöspäin näin vertikaalisesti – tyvestä puuhun. Äh, Keski-Afrikan tasavalta ähm, mainittiin, olette nähneet äh, äh, näitä pakolaisleirejä kuvien jältä, jossa on jonkinlaista taloudellista toimintaa idullaan. Jos ajatellaan humanitaarisen avun kehittämistä ja kehittymistä, siinähän tarvitaan tällaista joustavia luotonantojärjestelmiä, Eh, että saadaan sitten todellakin eh, rakennetuksi, perustetuksi näitä pieniä yrittäjiä, siis tämä kuuluisa eh, parturi-kampaamo esimerkki maaseudulla. Eli sitä, siihen tarvitaan panostuksia. Ja täällä te Euroopan parlamentissa olette yksi mielipiteen muokkaajista, tärkeimmistä sellaisista, kun siirrytään seuraavaan vaiheeseen, jossa pyritään eri tavalla – Äh, suhtautumaan ja millä tavalla toimielimet äh, pystyvät mukautumaan näihin uusiin tarpeisiin ja uusiin vaatimuksiin. Äh, e kahdella sanalla punaisen ristin kansainvälinen komitea on, olin alun alkaen sveitsiläinen kansalaisjärjestö Geneven sopimu- yleissopimuksen nojalta syntynyt, jonka oli tarkoitus auttaa sitten selkkaus- ja konfliktitilanteissa – siellä jalkoihin jääneitä ihmisiä. Meillä on 190 kansallista järjestöä jäsenenä ja me koordinoimme sitten näitä, tätä avustustyötä kansallisten luonnonkatastrofien ja muiden jälkimainingeissa. Me olemme tällaisia näitä ensivaste ihmisiä parhaimmillaan. Me joudumme toimimaan hyvin mutkikkaassa toimintaympäristössä, mutta kuitenkin tässä kaikessa, kaiken keskellä me olemme tämän yläpuolella konfliktien, väkivallan, sosiaalisten yhteiskunnallisten ongelmien, kansallis, kansallisvaltioiden tukena, kun ne sitten tukevat ja auttavat toisia kansallisia yhteis- yhteisöjä, valtakunnallisia yhteisöjä omissa maissaan. Tässä tila, nykytilanteessa meidän komiteamme rooli punaisten ristien toiminnan ja punaisen puolikuun toimi, järjestöjen toiminnan koordinoijana on laajalti hyväksyttyä. Ja me toimimme sitten tiiviisti yhteistyössä kansallisten järjestöjen kanssa ja kan, tuemme heitä paitsi sitä, tietysti oman ydinmandaattimme toimenkuvamme puitteissa, mutta myöskin sitten vähän sen yli pyrkien auttamaan, koordinoimaan tätä aputoimintaa vasta, äh, suojeluvastuu on aika poliittisesti riittänyt käsite. Haluan tätä tässä vastatessani todeta niin ikään sen, että humanitarismissa luonnehti sen ylikansallinen luonne. Että se ei ole poliittinen käsite millään muotoa, eikä se ainakaan millään tavalla edes auta tällaista konsensusajattelua eh, kansainvälisessä yhteisössä. Eli meidän eh, on tarkoitus eh, ajaa omaa agendaamme Geneven yleissopimuksen mukaan kansallinen riippumattomuus on aika vahva ja sen vuoksi meidän meidän pullonkaulanamme oikeastaan onkin juuri tämä tässä pujahtaa tästä pullonkaulasta sitten sinne äh, pelikentille. Eli kansallinen itsemääräämisoikeus, äh, suojeluvastuu esimerkiksi on, on siihen sisällytetty noin kansalliseen itsemääräämisoikeuteen yhtenä peruspilarina, mutta ei, ei, ei se tänä päivänä ole toimiva käsite ollenkaan. Ei, eikä se ainakaan sellainen, mitä tässä Hyödyn Maruka äh, oli oli, oli tätä äh, hanketta äh, äh, luomassa, mutta ei meidän järjestämme puheenjohtajan ominaisuudessa, vaan siitä lähdettyen. Hän on uhrannut elämänsä pari parasta vuotta humanitarismille ja joutunut sitten toteamaan, että ei siinä ole konsensuksella oikeastaan sija. Eli me, me, meidän pitää tietysti itse, itsekuria harrastaa, jotta me sitten pystyisimme toimimaan sit joissakin hätäalueilla, jossa sitten halutaan tällaista konsensusta ajaa, Aja. Ja siellä sitten joskus joudumme myöntämään, että me ole ainoita toimijoita tässä. Meidän pitää kuunnella myöskin näitä paikallisia instituutioita, joihin äsken viitattiin. Ja kuten äsken jo eh, viittasin näihin kansallisiin punaisen ristin ja punaisen puolikuun järjestöihin, se eh, on tämän yhtälön toinen puoli. Eli yhtäältä me tietenkin ymmärrämme ja arvostamme paikallisten toimijoiden ja kansalaisjärjestöjen toimintaa siltä pohjalta, että he nyt ovat näitä ihmisiä kaikkein lähimpänä ja tuntevat eh, pelikentät. Mutta sitten toisaalta nämä paikalliset järjestöt ovat heikkoja ja ovat alttiita manipuloinnille ja kiristyksille ja muille, muille väärinkäytöksille, ja sitten taas loppujen lopuksi vaikeuttaa meidänkin työtämme pahimmillaan. Eli mitään tällaista yleispätevää sääntöä ei ole olemassa tälle toimintaympäristöllemme. Meidän pitää miettiä, miten me tätä paikallisia elimiä voimme hyväksi käyttää, kuitenkin muistaen, että siellä on tämä väärinkäytöksen vaara aina taustalla lymyämässä. Eli tarkoitus on saada jollakin tavalla älykässä, älykästä yhteistyötä aikaiseksi heidänkin kanssaan. Eli siltä osin voin vain eh, toistaa sen, mitä totesitte. Esimerkiksi Kongon, eh, Kongon tilanteen ja Gaasan tilanteen eh, vaikeudethan kuvastavat tätä yhtä toista vaikeutta, mitä meillä on. Eli tällä varainkäyttö, käytön suhteuttaminen – meillä on erittäin suuria vaikeuksia käynnistää minkään näköisiä apu, avustustoimia, koska, koska kansainvälinen apu aina edellyttää sitten tällaista institutionaalista reaktiota, kun asiat alkavat suistua raiteiltaan. Siis kansainvälinen äh, humanitaarinen oikeushan on sitä varten olemassa, että meillä on yhteisöissä sitten yhteistyökumppaneita, jotka voivat auttaa meitä toteuttamaan meidän äh, äh, avun antoamme. Myöskin ennaltaehkäisy olisi tässä heidän osaltaan tärkeä toimi. Sitten näiden rahoitusvälineiden jonkinlainen yhdentäminen. Siinä on puolensa toki, mutta samalla täytyy muistaa, että reaktiot eri tilanteisiin ovat väistämättä erilaiset. Eli ehdollisen avun välillä, e, siis joka näistä paikallisista, paikallisista näistä risteilien järjestöistä juontuu, taikka sitten näiden muiden järjestöjen kautta polkaistaan äh, käyntiin, jota äh, sitten äh, luonnehti, tätä, luonnehti tämän humanitaarisen avun tarve. Kuitenkin sillä ja sitten meidän arjen toiminnallamme on se ero, että, että kun että, että on kyettävä säilyttävään puolueettomuuden henki tässä, jolla kykenemme sitten näitä e, pulaan joutuneita auttaa tasapuolisesti. Siinä käytetään samaa metodologia, metodologiaa kuin esimerkiksi sitten yleisessä laajemmissakin kehitysavun käytössä pitäisi käyttää. Eli päällekkäistyötä on vältettävä. Meidän pitää katsoa, millä tavalla kykenemme tehostamaan näiden alueiden kykyä estää tällaiset katastrofit ja tehostaa niiden vastustuskykyä. Meillä pitää olla myöskin operatiivista joustoa tietyissä olosuhteissa, että kykenemme sitten toimimaan eri tavalla halutessamme. Tässä sellaisessa tilanteessa, missä me olemme, kansainväliset järjestöt olisivat läsnä, niin sitten eivät välttämättä ole eh, siellä, koska se ei ole vielä kehitys, kehitykselle kypse, vaan siellä vielä mm, on ikään kuin tilanne päällä. Eli, eli sen vuoksi meidän pitäisi eh, huolehtia siitä, miten me nämä eh, kehitysavun toimijat voimme sitten näille alueille päästä. Esimerkiksi ajatellaan vaikkapa eh, nämä eh, Jemenin, Somalian ja muiden maiden lälänhädät eh, ja, ja muut kriisit ovat tässä olleet tietenkin olennaisia. Mehän joudumme tarjoamaan apua kehitysapujärjestöille sitten sieltä etenemään. Koska eihän tässä oikeastaan nyt ole muist, toivo on vaan näissä ensi, apua en, ensikäden apua tarjoamissa kansallisissa järjestöissä. Tässä ei ole tietenkään viimeistä sanoa, sanottu vielä, mutta minä kuitenkin tässä perään kuuluttaisin sitä, että, että, että tasapaino olisi kohdallaan tässä. Teidän täytyy sitten parlamentaarikkoina miettiä, että minne sitä rahaa oikeasti ohjataan. Ja ja ne, ne tavoitteet, poliittiset tavoitteet, vastuskyvyn parantaminen ja muut ovat tietenkin tärkeitä. Ja menetelmät vaihtelevat tapauskohtaisesti. With regard to the protection of you, sorry. Mitä tulee? Mitä tulee? Mitä tulee humanitaaristen työntekijöiden suojeluun? Se on todellakin katastrofaalinen tilanne, suorastaan painiaismainen taistelukentät ovat läheisyydessä ja muut ongelmat jylläävät. Voin kertoa, että tähän liittyy kaksi erilaista ajattelutapaa. Punaisen ristin filosofia ja toinen YK filosofia. YK järjestelmä on sellainen, että rauhanturvaajat ja humanitaariset työntekijät saavat aseellista suojelua. Me pikemminkin luotamme neuvotteluihin ja luottamuksen rakentamiseen. Me emme ikinä kanna aseita, emmekä halua aseistettua turvapalvelua myöskään. Meille tarkastetaan tuloksia. Kummallakin, kumpakin filosofiin liittyy ongelmia, kun otan varmistaa turvallisuusoperaation yhteydessä, mutta se ei kyllä pidä paikkaansa, että aseistettu humanitaaristen työntekijöiden suojelu toisen mukanaan parempaa turvaa näille ihmisille. Päinvastoin konsensuksen perustava työ taistelukentällä avaintoimijoiden kanssa on ehdottoman tärkeä asia. Uskon, että olen nyt vastannut. Ajattelin juuri sanoa, että oikeastaan tulkit voivat poistua paikalta, koska me jatkaa englannin kielellä. Tulkit ovat olleet erittäin ystävällisiä anteet lisää. Tulkit voivat lähteä ja me jatkamme kokousta englannin kielellä. Kiit- kiit- kiitämme puheenjohtajaa